Herr Präsident! Vielen Dank. President, we are printing the bulletins again. Hmm? <clears throat> Kiitos hyvät naiset ja herrat, olkaa hyvä ja istuutukaa aloillenne. Kerron teille äänestystuloksen. Tässä varapuhemiehen miesten vaalin tulos. Äänioikeutet, annettuja ääniä 703, tyhjiä tai mitätöityjä ääniä 14. Tämä tarkoittaa sitä, että annettuja hyväksyttyjä ääniä 689 ja tällöin ehdoton enemmistö on 345 ääntä. Ja kerron teille seuraavaksi äänimäärät aakkosjärjestyksen mukaan. Alvaro 199 ääntä. Rova Angelilli 316 ja Rova Durant 182. Kollega Karas 305. Martinez Martinez 276. Macmillan Scott 225. Papastamkos 324. Herra Pitella 306, Rova Podimata ja 269, Post, seuraava 267, Surjan 256, Tarand 104, Vidal Quadras 325. Herra Vlasak 196. Ja herra Wieland 268. Ja totean, että kukaan ehdokkaista ei ensimmäisellä kierroksella saanut vaadittua ehdotonta enemmistöä äänistä. Näin ollen tarvitaan toinen äänestyskierros kaikkien 14 toimen kohdalla. Ja nyt kysyn ehdokkailta, ovatko he edelleen ehdokkaina myös toisella äänestyskierroksella? Toisin sanoen, vetääkö joku mahdollisesti tässä vaiheessa ehdokkuutensa pois? Näin ei ole. Joten jatkamme äänestystä toiselle äänestyskierrokselle. Kaikki ehdokkuudet pysyvät voimassa, joten nyt sitten lähdetään toiselle äänestyskierrokselle. Ja pyydän, että ääntenlaskijat menevät paikoilleen. Die Stimmzettel werden gedruckt. Ich erwarte Sie jede... Äänestyslippuja tulostetaan paraikaa. Ne tulevat ihan kohta, joten pyytäisin tässä välissä ääntenlaskijoita menemään paikoilleen. Und Sie, hohes Haus, muss ich um Geduld bitten bis... Äh, ja pyydän teiltä kärsivällisyyttä. Äänestysliput tulevat tuota pikaa. No niin, hyvä. Kuulen juuri, että äänestysliput on tulostettu. Ne jaetaan teille. Ja nyt kysyn vielä kerran, ovatko ääntenlaskijat paikoillaan? Luen vielä ääntenlaskijoiden nimet täällä. Selino, Herr Sogor, Herr Panajatov, Herr Panajutov, Herr Pock, herr bago herr kalinowski herr kalfin und herr perello rodriguez bitte nehmen sie ihre plätze. äsken mainitut henkilöt olkaa hyvä ja menkää paikoillenne jotta voimme aloittaa toisen äänestyskierroksen. Ja olisi hyvä, jos nyt saisin varmistuksen siitä, että ääntenlaskijat todellakin ovat tuolla uurnien vieressä. darf ich noch einmal fragen ob die wahlhelferinnen und wahlhelfer Voisinko nyt vielä kerran pyytää, että ääntenlaskijat menisivät paikoille? Voinko nyt saada jonkinlaisen viestin siitä, että ääntenlaskijat ovat paikoillaan? Okay? It's okay? Eh? No. Yeah? Frage nochmal, haben wir an allen Wahlurnen jetzt die Wahl... Nyt kysyn vielä kerran, ovatko ääntenlaskijat paikoillaan vaaliurnien vieressä? Kuka nyt puuttuu vielä? Frau Borsellino ist da, Herr Sogor. Ja luen tässä vielä näitä nimiä. Ja, Herr Sogor. Herr Panayotov. Herr Bock. Herr Bago. Ja, ist er. Herr Kalinowski. herr kalfin! doch herr kalfin! ei ole paikalla. kyllä hän on. livailu. <laughs> Okay, ich darf die ich darf jetzt die Visiers bitten, die Saaldiener bitten, die Stimmzettel zu verteilen. Seuraavaksi pyytäisin vahtimestareita jakamaan edustajille äänestysliput. Okay. Bitte die Stimmzettel zu verteilen. No niin, jaetaan siis seuraavaksi äänestysliput. Ich glaube, meine Damen und Herren, zur Prozedur brauche ich nichts mehr zu sagen. Menettely lienee kaikille tuttu. Noudatamme samaa menettelyä kuin ensimmäisellä äänestyskierroksella, joten voitte ruksata äänestyslippuun 14 ruksia, jos rastitatte enemmän nimiä kuin 14, niin silloin lippu mitätöidään ja myös tyhjä lippu mitätöidään. Tai sellainen, jossa ei ole yhtään ruksia. Die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. qui c'est le résultat sera publié ce soir. Qu'il y a un troisième vote, ça aura... Tulokset äh, äänestetään tai julkistetaan tänään, mutta jos kolmannelle äänestyskierrokselle lähdetään, niin kolmas kierros järjestetään huomenna. Ja, ja. Dritte Wahlgang ist... Siis kolmas äänestyskierros järjestetään tarvittaessa huomenna, mutta toisen äänestyskierroksen tulos julkistetaan tänä iltana. Ovatko kaikki edustajat antaneet äänensä? Vihreän ryhmän edustajat. No älkää nyt noin nopeasti juosko, ei täällä nyt niin kiire ole. No niin.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 kaikki edustajat laittaneet äänestyslippunsa vaaliurnaan? Onko kaikki äänestysliput jätetty vaaliurniin? Onko teillä työjärjestys? Puheenvuoro, olkaa hyvä. presidente non propriamente un richiamo al regolamento però mi sembra incredibile che una sessione di voto in un'assemblea parlamentare. niin tämä ei ole sinänsä työjärjestyspuheenvuoro mutta haluaisin vain sanoa että minusta tämä ei ole oikea suljettu lippuäänestys kunnon tai salainen lippuäänestys tässä ympärillä on paljon kollegoja, jotka näkevät olkapaan yli, ketä tässä äänestää. meillä tulisi olla äänestyskopit, joissa voisi todella salassa äänestää. En ota tätä asiaa esiin mitenkään huomista äänestystä varten, mutta tämä tulisi ottaa tulevaisuutta silmällä pitäen huomioon. Kiitos kollega. Kirjaan tämän tiedoksi. Meine Damen und Herren, ich frage ob alle Abgeordneten... Kysyn vielä kerran, ovatko kaikki edustajat nyt äänestäneet? Ovatko ääntenlaskijat äänestäneet? Hyvä. Näin on.